E Hyvää huomenta, kollegat. Tervehdin tässä komission puheenjohtaja von der Leyenia. Ja puheenjohtajavaltion edustajaa. Ja nyt meillä on esityslistalla neuvoston ja komission julkilausumat, ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja pohjois yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Brnjats ministeri saa välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, President. Honorable members. Kiitos puheenjohtaja. Eh, erosopimuksen voimaantulo ja Yhdistyneen kuningaskunnan eron toteutuessa me käynnistämme neuvottelut. Ja tätä varten tarvitaan valtuutus EUn neuvotteluille. Sillä täytyy olla luja pohja. Haluaisin esittää muutaman eh, asian, joiden tulisi meidän, meidän työtämme viitoittaa tässä asiassa kattava valtuutus, jota eh, Euroopan neuvosto on pyytänyt, on hyvin laaja. Me emme sen takia voi lykätä neuvottelujen eh, aloittamista. Näin ollen myöskin valtuutus täytyy hyväksyä ajoissa. 25. helmikuuta yleisen asioiden neuvostossa tämä on tarkoitus hyväksyä. Eh, pääministeri Johnson on päättänyt, että hän ei lykkää siirtymäkautta tämän vuoden lopun jälkeen. Sen takia valtuutus on laaja ja use, use eh, alat ovat käynnissä yhtä aikaa. Eh, tämä on siis valtuutus, ei neuvottelujen lopputulos. Sen takia se ei voi eh, määritellä meidän lopullisia tarjouksiamme ja meidän lopullisia tuloksiamme. Eh, täytyy olla liikkumavaraa neuvotteluille. Ja meidän täytyy olla yhtenäisiä ja aikaa on vähän. Neuvotteluvaltuutus sen yhteen meidän täytyy sovitella yhteen erilaisia intressejä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että unionin etu, edusta pidetään huolta ja että saadaan aikaan lopputulos, joka on reilu kaikille jäsenmaille. Meidän täytyy ottaa mukaan myöskin yhdistyneen kuningaskunnan punaiset linjat, jo, jotka ovat heille ehdottomia. Ja ne liittyvät kansalaisten liikkuvuuteen, myöskin EUn säädöspuitteet, joilla on yhteismarkkinoille pääsyyn ja kaupankäyntiin yleisesti ottaenkin paljon merkitystä. Neuvotteluvaltuutus, joka liittyy eli sektoreihin, jotka täytyy kattaa sen suhteen, me olemme samaa mieltä kuin parlamentin kanta, joka teidän päätöslauselmaesityksessänne ilmaistaan. Tämä merkitsee sitä, että meillä, meillä täytyy olla kunnianhimoa suhteessa eu suhteisiin muiden maiden osalta. Meidän täytyy, me me emme, meidän täytyy ottaa huomioon kuitenkin ne seikat, joita eh, yhdistynyt kuningaskunta ei ole valmis hyväksymään. Meidän tarvitsemme samanlaiset lähtökohdat. EU voi olla valmis tarjoamaan kunnianhimoisen vapaakauppasopimuksen ja laajan markkinoille pääsyn, mutta se ei kuitenkaan saa heikentää EUn eh, eh, yritysten Eh, kilpailuasemaa tai työntekijöiden asemaa tai muita EU-säädöksiä. Ja me tarvitsemme siis samanlaisen toimintatason, ja tämä on erityisen tärkeää, koska yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt erota Euroopan unionista. Me tarvitsemme kiistojen ratkaisujärjestelmän, ja mikäli meillä säädökset on, jotka takaavat samanlaiset lähtökohdat molemmille maille, mikäli meillä ei ole riitojen sovittelujärjestelmää, niin tämä ei toimi. Yhdistyneen kuningaskunnan pyrkimys päättää henkilöiden vapaa liikkuvuus. Meidän täytyy, täytyy liikkuvuuden suhteen pitää kiinni kunnianhimoisista tavoitteista. Ja liittyen edelliseen kommenttiin, niin näiden neuvottelujen täytyy ne työllistävät meidän toimielimemme pitkäksi aikaa, mutta me emme saa unohtaa erosopimuksen jälkeen sen täytäntöönpanon perusteellista valvontaa. Meillä on yhteiset intressit neuvottelujen aikana. Meidän täytyy pyrkiä hyvään yhteistyöhön, jota voimme odottaa Brexit-vaiheen jälkeen. Kiitoksia, hyvä ministeri. Seuraavaksi komission puheenjohtaja von der Leyen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, vasta kaksi viikkoa sitten me hyvästimme, että me hyvästi brittiystäville ja minusta se oli erittäin tunteellinen, voimakas hetki tässä parlamentissa. Silloin me tavallaan muistimme vanhoja hyviä aikoja ja me olimme hyvin, tämä ele, jonka teimme, oli erittäin poikkeuksen selkeän. Olemme pystyneet katsomaan tulevaisuuteen, mitä tulee meidän suhteisiimme yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja näihin neuvotteluihin me käymme mitä kunnianhimoisimmin. Koska hyvät ystävät, Iso-Britannia ja me, heidän ei pitäisi tyytää vähempään kuin tämä. Pääministeri Johnson sanoi Greenwichissä aiemmin tässä kuussa, että yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan – globaali vapaan kaupan edistäjä. Suoraan sanottuna tämä on tietysti musiikkia meidän korvillemme, koska silloin kun sääntöjen perustuva kauppajärjestelmä on niin kiistelty, me tarvitsemme kumppaneita, jotka ovat meidän kanssamme mukana tekemässä järjestelmässä oikeudenmukaisemman ja voimakkaamman. Ja tätä me eurooppalaiset olemme aina pyrkineet ajamaan vuosien saatossa kauppajärjestelmää, joka on avoin, toisaalta ja sitten toisaalta myöskin oikeudenmukainen. Sillä vapaakauppasopimuksillahan tätä nimenomaan edistetään. Vapaakauppasopimuksien täytyy korvata epävarmuus selkeillä säännöillä. Ne luovat uudet markkinat pk-yrityksille vapakauppasopimusten täytyy edist- olla ihmisten etujen mukaisia, hyödyttää ihmisiä. Tämä on se ajattelutausta, joka on meidän kauppasopimustamme takana esimerkiksi Kanadan ja Japanin kanssa. Ne eivät ole pelkästään lisänneet meidän kahdenvälistä vaihtoa, mitä tulee tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja ajatusten vaihtoon, mutta ne korostavat, korottavat myöskin standardeja hyvin monissa kysymyksissä, työvoiman oikeuksista ympäristökysymyksiin. Tämä tekee meistä ylpeitä näistä sopimuksista ja mitä tulee samoin kuin meidän kanalista japanilaisista ystävistä. He ovat iloisia siitä, että olemme yhdistäneet voimat saadaksemme aikaan oikeudenmukaisuutta globaalistuneeseen taloudelliseen järjestelmään. Me ovat iloisia siitä, että he saattavat yhdistää voimat Euroopan unionin kanssa, koska tämän päivän maailmassa koolla on merkitystä. Ja meillä on sisämarkkinat, joilla on 440 miljoonaa ihmistä. Mitä minä siis kuvasin, on meidän kunnianhimoinen tasomme vapaakauppasopimuksissa vapaakauppasopimukselle yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ja kun me sovimme poliittisesta julkilausumasta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, me lähdimme liikkeelle nolla tulleista, nolla kiintiöistä kaikkien tavaroiden osalta. Tämä on jotakin sellaista, mitä koskaan aiemmin emme ole tarjonneet kenellekään muulle. Uusi kaupan malli, ainut kertainen kunnianhimoisuus, mitä tulee nimenomaan pääsyyn sisämarkkinoille, mutta tämä tietysti edellyttää vastaavia takuita, reilua kilpailua ja sitä, että suojellaan sosiaalisia, ympäristöllisiä ja kuluttajastandardeja. Tämä on siis se, mitä voidaan nimittää yhtäläiseksi toimintamahdollisuuksiksi. Me olemme valmiita puhumaan kaikista malleista, mitä tulee kauppasopimukseen, mutta kaikki nämä mallit, valitaanpa mikä malli tahansa, Niissä on yksi yhteinen ilmiö. Neihin ei liity pelkästään oikeuksia, vaan myös velvoitteita kummallekin osapuolelle. Jos ajattelemme Kanadan mallia, se on se malli, josta pääministeri Johnson on puhunut. Totta kai sopimus Kanadan kanssa poistaa tulleja hyvin laajasta joukosta tavaroita, tuotteita, mutta ei kaikilta. Kanada poistaa suurimmalta osalta nämä. Mutta esimerkiksi mitä tulee, on kuitenkin kiintiöitä liittyviksi naudanlihaan. Meillä kuitenkin on omat standardimme ja niitä täytyy kunnioittaa. Ja suoraan sanottuna olen hiukan yllättynyt kuullessani pääministeriltä, että hän puhui Australian mallista. Australia epäilemättä on hyvin voimakas ja hyvin samansuuntaisesti ajatteleva kumppani, mutta Euroopan unionilla ei ole kauppasopimusta Australian kanssa. Me käymme kauppaa VTOn ehtojen mukaisesti. Jos tämä on brittien valinta, kyllä se meille sopii, ei siinä mitään. Mutta, mutta tällä hetkellä, kun olemme sopimassa tekemässä sopimusta Australian kanssa, silloin olimme sopineet, että pyrimme päättämään tämän tilanteen ja saamaan aikaan sopimuksen aikaan. Totta kai Iso-Britannia voi tyytyä vähempään, mutta minä uskon, että meidän pitäisi olla paljon kunnianhimoisempia. Ja pääministerin puheessa Greenwichissä on löydettävissä rohkaiseva lähtöpiste. Hän puhui kaikesta siitä, mitä Iso-Britannia on saavuttanut, mitä tulee sosiaalisen suojelun, ilmastotoimiin, kilpailusääntöihin. Ja minä todellakin äh, haluan osoittaa kunnioituksen kaikesta tästä Iso-Britannialle, mutta nyt ei olekaan ole aika alentaa sosiaalista suojelua tai vähentää ilmastotoimia. Ei ole aika vähentää kilpailusääntöjä. Oli kunnianhimoa, mitä, tarvit, mitä tulee vähimmäispalkkoihin, mitä tulee vanhempien korvaukseen. Tässähän on minullakin todella kum, liittolainen, mitä tulee näihin. Minä haluan pyrkiä vähentämään hiilipäästöjä, haluan pyrkiä takaamaan sen, että yrityksemme täysin toteuttavat kilpailua reiluin säännöin. Tämä on se, mitä me kaikki haluamme. Jos me muodollisesti soimme näistä tavoitteista, voimme saada aikaan dynaamista kilpailua, joka hyödyttää sekä Iso-Britanniaa että Euroopan unionia. Brittiystäville sanoisin, tämä on meidän yhteinen etumme ja tämä tulee olemaan sellainen, että se myöskin vastaa niitä arvoja, jotka ovat meille yhteisiä. Avoimuuden arvoa, oikeudenmukaisuuden arvoa, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja vapaan yrittäjyyden arvoa. Ja nämä eivät ole pelkästään vanhojen hyvien aikojen arvoja. Nämä ovat arvoja, jotka pysyvät. Kiitos tarkkavaisuudestanne ja haluan ilmoittaa teille, että Task Force on valmis aloittamaan neuvottelut. Me olemme valmiina. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja. Nyt kuulemme poliittisia ryhmiä ensin kansanpuolueen McAllister, Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Päätöslausuma, joka koskee tätä mandaattia, on tulosta tästä koordinointiryhmän työstä. Ja haluaisin kiittää kaikkia mukana työssä olevia ja myös poliittisia ryhmiä ja valiokuntia siitä, että hyvin lyhyessä ajassa saatiin paljon aikaan. Mielestäni päätöslauselma on tasapainoinen ja se saatiin yhdeksässä päivässä sen jälkeen, kun Michel Barnier komission mandaatin esitteli. Siinä ovat mukana parlamentin näkemykset tulevan, tulevien EUn ja UK välisten suhteiden rakenteista ja sisällöstä. Ja korostaisin nyt muutama erityisen tärkeä asia. Ensinnäkin se, että sisämarkkinamme toimivat hyvin, on tärkeää. Samoin tulli, liitto ja neljä perusvapautta, ne pitää säilyttää. Toiseksi, kolmannella maalla ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin EUn jäsenvaltiolla. Ja kolmanneksi, tasavertaiset lähtökohdat ovat ennakkoehto jokaiselle tulevalle sopimukselle. Me emme lähde viemään normien tasoa alaspäin. Aivan kuten von der Leyen sanoi, yhdessä brittiystäviemme kanssa meidän pitäisi pyrkiä sellaisen kumppanuuteen, joka menee pidemmälle kuin kauppa ja jonka soveltamisala on aivan uudenlainen ilmastonmuutoksesta, tietosuojan kalastukseen, turvallisuuteen ja niin edelleen. Olemme valmiita uudenlaiseen sopimukseen, jossa ei ole polkumyyntiä, ei kiintiöitä, ei tullimaksuja, mutta UK on vapaakauppasopimus ei voi kuitenkaan sisältää aivan kaikkea. Erittäin tärkeää sopimuksessa ovat kansalaisten oikeudet ja Pohjois-Irlannin ja Irlannin tilanne. Ja Meille on luvattu, että parlamentti pidetään neuvotteluiden joka vaiheessa mukana neuvotteluissa ja sille tiedotetaan asioista. Kiitoksia. Seuraavaksi Garcia Perez SD-ryhmästä kolme ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies Sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta haluaisin onnitella Euroopan komissiota ja erityisesti herra Barnerin tiimiä, joka on laatinut nämä neuvottelupuitteet ja tämän parlamentin päätöslauselma yhtyy siihen ja yhdessä meillä on voimakas viesti. Britannian hallituksen halu mukautua sosiaalityö, verotus ja ympäristölainsäädäntöön on tärkeä. Iso-Britannia muuttuu kolmanneksi maaksi ja se menettää poliittiset oikeudet, mutta mikään ei muutu ennen kuin siirtymäkausi päättyy. Me tarvitsemme monimuotoisen sopimuksen, joka luo pohjan tämän uuden liittoutuman rakentamiselle ja meidän täytyy, meidän täytyy kuitenkin eh, osoittaa, että mikään ei ole samanlainen vaurauden pohja kuin EUn e jäsenyys. Britannian hallitus Eh, jos, jos se pyrkii eh, painamaan sääntöjä alas. Eh, neuvottelut ovat vaikeita, mutta jos Britannian hallitus pyrkii olemaan reilu kilpailija. Me voimme luoda vaurautta kansalaisille molemmin puolin Englannin kanalin. Ja tämä vauraus vaatii kunnianhimoisen vakakauppasopimuksen, joka koskee kaikkia tuotteita, jotka tulevat EU-markkinoille ja myöskin palveluita. Tarvitsemme myöskin lujan assosiaatiosopimuksen puolustuksen, oikeusasioiden yhteistyön, monenkeskisen yhteistyön äh, varten, samoin rahoituspalveluita varten. Mutta näitä sopimuksia ei ole solmia hinnalla millä hyvänsä. Yhdistyneen kuningaskunnan täytyy olla reilu kilpailija. Sen täytyy päästää EUn kalastajat vesilleen. Sen täytyy kunnioittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä. Ja myöskin vaadimme, että Espanjalla on viimeinen sana, kun käsitellään EUn suhdetta Gibraltariin. Meidän menestyksemme neuvotteluista riippuu siitä, pystymmekö me olemaan yhtenäisiä, joka on tähän saakka ollut meidän vahvuutemme. Tämän parlamentin eh, lopullinen hyväksyntä tälle sopimukselle eh, on sen loppuvaiheet. Me yhdessä voimme suojata yhtenäismarkkinoita ja neljän vapauden säilymistä, samoin kuin kansalaisten vapaata liikkumista. Meidän luonnoksemme pyrkii sitoumukseen, niihin arvoihin, jotka ovat vasta vastakohta sille, mitä jotkut johtajat Britanniassa ovat ilmaiset, eli eh, vääränlainen nationalismi ja ylemmyyden tunne. Me, meidän täytyy pohjata demokratiaan, perusvapauksiin, joka on, jotka ovat mahdollistaneet sen, että meidän hankkeemme jatkaa eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi Renew Europe-ryhmästä Luoso, kaksi ja puoli minuuttia. Yhdistynyt kuningaskunta päätti lähteä EUsta ja me päätimme vahvistaa EUta. Ja tämä varmasti tekee neuvotteluistamme hyvin hankalia, mutta me kuitenkin kunnioitamme brittien päätöstä sitä, että se lähtee EUsta, mutta myös tulliliitosta ja sisä- markkinoista. Tämä on radikaali valinta, mutta me kuitenkin tätä kunnioitamme. Täällä on pitkälle kantavia seurauksia. Kuitenkin voimakas Eurooppa on myös UK etujen mukaista. Meillä on pitkät perinteet ja paljon yhteistä monessa asiassa. Meillä on maan tiede, joka meillä on, ja meidän täytyy katsoa tosiasioita. Meillä on valtavia haasteita, joita voimme yhdessä torjua. Terrorismi, ilmastonmuutos, ne eivät katso rajoja. Ja jos toimimme vain erikseen, me kaikki häviämme. Me olemme valmiita kestävään, tiiviiseen suhteeseen UK kanssa, mutta olemme myös voimakkaasti vakuuttuneita siitä, että meillä on omat arvomme, joihin olemme sitoutuneita, eivätkä, eikä Brexit voi vesittää näitä kysymyksiä. Meillä on korkeat normit kuluttajan suojaan, työntekijöiden suojaan ja yksityisyyden suojaan, tietosuojaan ja myös siihen, että suojelemme planeettaamme. Me olemme, emme ole valmiita myymään sitä, minkä eteen olemme kauan taistelleet ja jatkossakin taistelemme. Me tulemme osoittamaan tämän vakaumuksemme näissä neuvotteluissa. Me haluamme pitää kiinni kunnianhimon tasosta. Tässä otetaan huomioon myös muut sopimukset, joita meillä on, mutta UK ei ole EUlle sama kuin Kanada, Singapore, Japani tai Etelä-Korea tai muut, vaan meillä on tiiviimmät suhteet – Brexit ei saa tuhota talous, kulttuuri- tai kansojemme välisiä suhteita, joita meillä on ollut satojen vuosien ajan, eikä myöskään Eurooppa-rakennetta. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Kofod Eder ryhmästä minuutti. Er Kiitos. Puhemies, britit ovat ja pysyvät todellakin meidän hyvinä ystävinämme, lähempinä liittolaisina ja lähempinä, läheisimpinä yhteistyökumppana. Haluamme sellaisen sopimuksen brittien kanssa, joka kunnioittaa brittien vaatimuksia tehdä enemmän päätöksiä itse omassa maassaan, ennen kaikkea sen osalta, kenet päästetään maahan ja sen osalta, mitä tulee palveluihin. Haluamme läheistä yhteistyötä brittien kanssa. Kaupassa on olennaista myöskin minun malli Tanskalle, että olisi mahdollisuus siihen, että meidän olisi yhteydet parhaisimpaan, parhaimpaan läheisimpään kumppanimme. Ja Tanska liittyy aikoinen EU-hun nimenomaan voidakseen edelleenkin harjoittaa kauppaa Iso-Britannian kanssa. Iso-Britannia ei ollut suinkaan erotessa lähtemässä pois Euroopasta tai maailmasta, se vain halusi erota EU-järjestelmästä. Ja tämä on todellakin hyvin sellainen sympaattinen ratkaisu ja uskon, että voimme helposti saada sopimuksen brittien kanssa – jossa voidaan nähdä, että meillä edelleenkin pysyy läheinen kumppanuus, ja josta nähdään hyödyt Brexitistä ja muu on sitten sitä, mikä liittyy siihen, että on yhteisten arvoihin perustuva yhteistyötä, jossa lähdetään liikkeelle järkevästä vasta toimia yhteisen hyvän hyväksi sen sijaan, että toimitaisiin vain EU-federalismin puolesta, joka on uusi uskonto, joka usein näkyy tässäkin talossa. Kiitos. Sitten vihreiden puheenjohtaja Lambert, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, kaksi asiaa. Ensinnäkin UK ja EU. Niitä yhdistää maantieto. Tämä ei muutu ja jatkossa. Olisi hyvä, että meillä olisi mahdollisimman ystävällismieliset ja tiiviit suhteet. Ja tässä ei ole kyse pelkästään Englannin äh, nationalismista, vaan meillä on paljon ystäviä. EUlla on paljon ystäviä UKssa. Joskus tässä on vastakkaisuuksia. UK haluaa sisämarkkinoista mahdollisimman paljon, mutta hylkää kuitenkin monet EUn säännöt. Joten tässä tarvitaan nyt luovuutta. Vapakauppa sopimuksien sääntöjä usein käytetään siihen, että sosiaalisia ympäristö- tai muita normeja painetaan alaspäin Ja me voisimme nyt käyttää tilaisuuden hyväksemme tehdäksemme täysin päinvastoin. Tällä hetkellä UK ja EUn lainsäädännöt ovat linjassa, ei tietenkään kaikilla aloilla, mutta meillä on Meillä on siis tiettyjä sääntöjä, jotka ovat korkeammalla tasolla EU-ssa ja myös toisinpäin. Esimerkiksi ympäristökysymyksissä UKlla usein, tai pankkialan sääntelyssä usein säännöt ovat korkeammin, korkeamman tasoisia kuin eu joten me voisimme ottaa sopimukseen säännön, jossa sopimuspuolet sitoutuisivat noudattamaan näitä korkeampia normeja, sellaisia, jotka suojelisivat parhaiten yksityisen suojaa, terveyttä, työoloja ja ympäristöä. Näin me saisimme vietyä normeja ylöspäin sekä UK että EUssa. Näin ei ole vielä koskaan tehty, mutta uskon, että tämä olisi sellainen vapaakauppasopimuksen malli, jota kansalaiset haluaisivat. Ja pian olemme äänestämässä Vietnam-sopimuksesta. Kiitoksia seuraavaksi Epping ECR-ryhmästä puolitoista minuuttia. EU e ja Britannia ovat eh, astuneet vaiheeseen, jossa on rajallisesti aikaa solmia sopimus. Tarvitaan oikeudelliset säädökset, mutta meillä on erilainen asenne äh, kanalin eri puoliin. EU takertuu omiin sääntöihinsä ja EUn byrokratia ei ole kovin erilainen kuin mandariinit muinaisessa Kiinassa – se koko maailman keskipiste ja kaiken viisauden lähde. Britannia eh, saa, se saa eh, itseluottamusta siitä, että se on vanha imperiumi. Se haluaa korvata vanhan imperiumin uudella. Ja EUn ei pitäisi olla katkera. Eh, Brexit on tapahtumassa ja meidän täytyy tyytyä. Meidän täytyy olla käytännöllisiä ja tavoitesuuntautuneita. Eh, Me tarvitsee, meidän täytyy eh, toimia yhteisten tavoitteiden hyväksi eikä jäädä katkeriin tunteisiin. Ja missä ollaan viiden vuoden päästä, siitä kuka tietää sen. Mutta hajoita ja hallitse periaatetta ei kuitenkaan pidä aliarvioida – on tämä päätöslauselma on neuvottelujen pohja. Herra Barnier, te olette kokenut neuvottelija. Te voitte yhdistää nämä kaksi ajatusmaailmaa kanalin eri puolilla. Kiitos. Seuraavaksi GUE-ryhmästä Shirdevan. Martin, ole hyvä. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Neuvotteluissa tulevista suhteista Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välillä ei ole kysymys pelkästään siitä, miltä tulevat talous- ja kauppasopimusyhteydet näyttävät, vaan kysymys on enemmästä. En, on kysymys oikeastaan Euroopan unionin tulevaisuudesta. Älkää kestäkö minua väärin. Tämä ei ole mikään loppupeli. Tulevat 11 kuukautta ei ole mikään loppupeli, mutta se voi olla kuitenkin sellainen, joka ratkaisee suunnan. Näiden neuvottelujen tulos tulee ratkaisemaan myös sen, onko jäsenyys Euroopan unionissa tai kehitys Euroopan unionin ulkopuolella houkuttelevampi kehityksen malli. Ja tällä hetkellä keskustelusta puuttuu yksi keskeinen ulottuvuus. Viime kädessä talous, hyvät kollegat, ei ole se, mistä on kysymys, vaan kansalaiset, niin sanottu tavalliset ihmiset päättävät siitä, kumpi on houkuttelevampi kehityksen malli. Tämän me olemme oppineet Brexitistä. Se valtuutus, josta me tänään puhumme, sen täytyy ottaa huomioon Euroopan unionin ja Britannian väestön intressit neuvottelujen keskipisteeksi. Pidämme hyvänä, että pyritään vähentämään verotuksen polkumyyntiä verotuksen polkumyyntiä, suojelemaan työntekijänoikeuksia, suojelemaan ympäristöä. Kukaan ei tarvitse sitä, että ryhdytään verokilpailuun tai haluttaisiin huonompia työskentelyolosuhteita, paitsi tietysti ne, jotka voisivat sitä hyötyä, eivät siis työntekijät, hyvät kollegat. Lyhyesti sanottuna haluamme, että korkeimmasta nyt haluamme suojella rauhaa Pohjois-Irlannissa, haluamme demokraattista valvontaa, mitä tulee neuvotteluprosessiin. Monet ulottuvuudet tässä näissä neuvotteluvaltuuksissa ovat sellaisia, joita emme pidä tärkeinä. Me ihmiset torjumme sotilaallisen yhteistyön, jossa puhutaan myönteisesti Natosta tai tiedustelupalvelujen yhteistyön omien äänestäjämme osalta tulemme tuomaan rakentavan panoksen mukaan, koska tiedämme sen, että voi syntyä myöskin tilanne, jossa ei saada sopimusta lainkaan. Kiitos. Nyt olemme kuulleet poliittiset ryhmät ja nyt otamme muut edustajat ensin. Hansen puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Siirtymäkauden jälkeen Brexitin hinta on jo korkeampi kuin kaikki yhtälasketut lasketut Jäsenmaksut joita UK on maksanut 47 vuoden aikana. Tämä osoittaa, että taloudellisesti Brexit on hulluutta. UK jää Eurooppaan ja varmasti se on jatkossakin yksi dynaamisimpia talouksia naapurustossamme. Tässä ollaan tekemässä uudenlaista sopimusta ja paljon pidemmälle menevää sopimusta kuin tähän asti. Me olemme tarjoamassa sellaista sopimusta, jossa ei ole tulli tai muuta kiintiömaksuja. Mutta tässä tarvitaan vastapalvelukseksi se, että toimitaan reilusti eikä lähdetä polkemaan normeja alaspäin. Eurojargonissa puhutaan level playing fieldissä. Sen täytyy olla jatkossakin mestaruustasoa meidän täytyy yhdessä pystyä vastaamaan eri haasteisiin. Jos katsotaan lainsäädäntöä, niin viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuimen pitää olla taho, jonka puoleen käännetään. Meidän täytyy sisämarkkinoiden osalta olla selvillä siitä, että meidän täytyy muistaa, että kunnianhimon taso tulee riippumaan myös siitä, kuinka tiukka aikataulu meille pakotetaan UK toimesta. Kiitos. Haluan toivottaa teille hyvää huomenta ja samalla myöskin 440 miljoonaa eurooppalaista maanmiestä, jotka seuraavaksi edustaja Silva Pereira SD-ryhmästä. Olemme keskustelemassa täällä hyvin tärkeästä päätöksestä, joka liittyy poliittisiin suuntaviivoihin neuvotteluissa Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. 21 sivua, 103 kohtaa, mutta kenties kaikkein tärkeintä on etusivu. Siinä on tärkeiden poliittisten ryhmien jäsenten allekirjoitukset. Se osoittaa sen, että on laaja enemmistö tukemassa tätä päätöslauselmaa. Ja se osoittaa sen, miten yhtenäisiä me olemme siinä, että puolustamme yhteisiä tulevaisuuden näkymiä yhteisiä intressejämme. Me vetoamme jäsenvaltioihin, jotta ne toimisivat samalla tavoin, että ne torjuisivat kahdenväliset neuvottelut tässä vaiheessa ja toimisivat yhtenä blokkina komission ja herran Barnien tietysti olevan ollen ainoat neuvottelijat meidän puoleltamme. Olimme selkeitä siinä, mitä haluamme saavuttaa. Terveet, kunnianhimoiset, taloudelliset ja poliittiset suhteet, mutta sanomme myös selvästi, että me, me varmistamaan avoimen, oikeudenmukaisen kilpailun, kunnolliset, yhtäläiset toimintaedellytykset, eikä luopumista korkeista eurooppalaisista standardeista, mitä tulee ympäristön työntekijöiden oikeuksiin ja myöskin kuluttajan oikeuksiin. Me olemme kuulleet viestejä siitä, että tällainen torjutaan. Nämä viestit ovat tulleet Iso-Britannian hallitukselta, mutta tällä tulemaan asianmukaiset seuraukset siinä, miten Iso-Britannialla on pääsy EUn markkinoille ja tätä kautta viedään pohjaa pois meidän kauppasopimuksemme kunnianhimon tasolta. Ja ensimmäinen pilari tulevassa taloudellisessa suhteessa Yhdistyneen Ison-Britannian kanssa sovittiin jo erosopimuksessa. Tämä liittyy Pohjois-Irlantiin. Se, että Pohjois-Irlanti noudattaa EUn säätöjä ja että syntyy rajavalvonta Irlannin merelle, joten me haluamme puhumme uudesta sopimuksesta tulevasta varten, mutta haluamme myöskin varmistaa, että täysin pannaan toiminnan sitoumukset, jotka ovat olemassa erosopimuksessa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Petersen Renew-ryhmästä. Er, øh, Kiitos puhemies. On surullinen päivä, kun tällainen suuri maa päättää lähteä. Se on surullista meille. Mutta toisaalta eh, se on voimakas ja hyvä asia ja tämä päätöslauselma esi- esitys on niin kattava ja sen takana on niin laaja Euroopan parlamentin tuki, koska se on hyvä poliittinen viesti. Me Euroopan parlamentissa haluamme reilut säännöt tuleville tulevalle yhteistyölle ja yhtenäiset toimintamahdollisuudet. Me haluamme pitää kiinni ympäristö, ilmasto ja eh, muista säännöistä. Me emme, se ei myöskään toimi, jos on verokilpailua. Britannia haluaa täyden pääsyn sisämarkkinoille kuitenkaan noudattamatta kaikkia sääntöjä. Sisämarkkinat ovat osa kruunun jalonkiviämme ja siitä ei tule luopua. Me, meillä on kalastuksessa suuri haaste. Sillä alalla on paljon työpaikkoja ja monien elinkeino riippuu siitä. Tuleva kalastussopimus ei ole erillinen asia, eikä sitä pidä nähdä erillään muista neuvotteluista. Neuvottelujen tausta on surullinen, mutta meidän täytyy saada aikaan kaikille hyödyllinen kumppanuus. Kiitos. Seuraavaksi edustaja B. ID-ryhmästä. Totta kai meillä täytyy olla erityinen suhde UK, UKn kanssa. Meillä on yhteinen kulttuuri ja sivilisaatio, ja näin täytyy olla. Mutta että tämä siltä kaikkea. Barnier on ehdottanut sitä, että kaikki tulli, kiintiöt ja maksut poistettaisiin. Eli tässä olisi kyseessä vapaakauppasopimus, ja Lambert juuri toisti tämän saman asian Meillä on vapakauppasopimuksen kautta maailman kohta myös Vietnamin kanssa, mutta UK ei ole osa tullaliittoa. Se on tällä hetkellä kolmas maa ja tämä pitää ottaa huomioon. Ja tässä on nyt vaara siitä, että kautta maailman eu on tuodaan tuotteita, jotka eivät noudata sääntöjämme. Täytyy katsoa esimerkiksi ranskalaiskalastajia. Suuri osa heidän kalastuksesta on tullut UK vesiltä. Ja tässä meillä on kuitenkin tietty vipuvaikutus, jota voimme käyttää neuvotteluissa. Meidän täytyy suojella kansalaisiamme ja kalastajiamme. Te ette halua tätä suojaa heille antaa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Reintke vihreiden ryhmästä. Thank you, Kiitos puhemies. Minut tota olla vilpitön. Tämä on hyvin erityinen hetki. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me keskustelemme Brexitistä tässä talossa ilman, että kollegat yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat paikalla. Ja minä todellakin kaipaan sitä joukkoa, joka oli tuolla takana istumassa, ja se osoittaa vielä kerran sen, miten surullista on se, että tämä Brexit tapahtui. Minulla oli suuri ilo ja kunnia viettää Erasmus-vuosi Edinburghin kaunissa kaupungissa. Edelleenkin kun käyn tuossa kaupungissa, minä koen olevani kotona. Ja ne ovat sellaisia siteitä, joita meidän täytyy vaalia myöskin tulevaisuutta varten. Talous- ja kauppasuhteet olemaan hyvin tärkeitä tulevaisuudessa, mutta jos me haluamme saada aikaan voimakkaan perustan, meidän pitää katsoa myös muita kysymyksiä. Ja siksi meidän täytyy taistella sen puolesta, että yhdistynyt kuningaskunta pysyy mukana Erasmus-ohjelmassa. Nuoret ihmiset eivät äänestäneet Brexitin puolesta. Olisi väärin viedä heiltä mahdollisuudet, joita minä ja monet muut eurooppalaiset, miljoonat eurooppalaiset saattavat nauttia. Ja siksi, jos haluamme rakentaa voimakkaammat suhteet tulevaisuuteen, meidän täytyy taistella sen puolesta, että Erasmus-ohjelmassa pysyy Iso-Britannia mukana. Tärkeää on, että britit voivat löytää tien takaisin kotiin. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Krasnodemski ECR-ryhmästä. Dziękuję bardzo E, projekt resolucji zawiera wiele traf... Tämä päätöslauselmaesitys sisältää monia oikeudenmukaisuuteen liittyviä ja oikeita asioita. Kuit, ne neuvostelut jo, ja keskustelut Brysselin ja Lontoon kesken olla tärkeitä. Tietenkään ei kolmannelle maalle voi antaa samoja oikeuksia kuin EU-maalle tai EFTA-maalle. Britannia on eurooppalainen maa, eikä mikä tahansa kolmas maa kuitenkaan. Se liittyy historiallisiin ja, ja turvallisuuteen liittyviin sitein. Ähm, Britannia on kuten Puola. Se taistelee eurooppalaisten arvojen puolesta. Me olemme siis kanalin molemmin puolin samoja eurooppalaisia. ja tätä ei saa neuvottelijat unohtaa. Kiitos seuraavaksi edustaja Janoeva Guerrero. Kiitos puhemies. Iiro Ystävuuskan lähteminen merkitsee sitä, että eh, sitoumuksellisesti voidaan palata se, että on paljon epävarmuutta. Tämä on se, että Euroopan hankkeen täytyy olla sellainen kysymys, joka liittyy edistykseen. Me emme voi hyväksyä tällaisia hajonneita epäonnistujärjestelmiä, joita meidän täytyy nyt vastuut varmistaa ihmisten oikeudet, kansalaisten oikeudet, jotka asuvat yhdistyneessä kuningossa lähes 100 000 ihmistä asuu siellä ja meitä huolestuttaa työntekijöiden tilanne, joka on siis 1500 ihmistä, jotka kulkevat päivittäin rajan ylitse Kirvataren. Niin tämä on epävarma tilanne. mitä täytyy olla päättävästi sen puolesta, että ei synny polku, mitä tulee verotukseen ja työntekijän oikeuksien. Ulkopolitiikan alueella täytyy, niin poliisivaltiolla täytyy muuttaa kantojamme, olla sellaisia, että pyrimme torjumaan konflikteja eikä saa hyväksyä seuraamuksia, joutuu maksamaan miekädessä vaan ihmiset täytyy taata kansalaisten oikeukset, ympäristöoikeudet ja myöskin, myöskin maatalouden sektorin ja välttämään sitä, että tästä tulee sellainen tilanne, tapahtuu muunlaista intressien vaihtoa. Kiitos seuraavaksi edustaja Tajani Euroopan kansanpuolueesta. Puhemies, tässä pyritään nyt parantamaan yhtenäisyyttä 27 EU-maan välillä toimia Tovimanin, niin, että on EUn etuja. Ensinnäkin sisämarkkinoita pitää suojella. UK ei voi tulla sinne Trojan hevosena ilman, että se noudattaisi sen sääntöjä. Meidän pitää näin turvata yritysten ja kansalaisten rooli. Myös EUn kansalaisten turvallisuus pitää taata estämällä sellaisten maataloustuotteiden tänne pääsy, joka, jotka eivät noudata sääntöjä. Me olemme, mä olen italialainen, me haluamme, että voimme tarjota edelleenkin parmigiano juustoa, emme mitään parmesan merkillä tänne tulevaa. Meidän täytyy myös pyrkiä suojelemaan energia, kalastusaloja, ja Irlannin kysymys täytyy ottaa huomioon ja myös espanjalaisten näkökulmasta Gibraltar. Täytyy toimia terrorismia vastaan ja täytyy välttyä siltä, että UKsta ei tule mitään eurooppalaista Singaporea rahanpesun näkökulmasta. Meidän pitää pyrkiä entistä myönteisempiin suhteisiin Lontoon kanssa. Se on lähtenyt pois EUsta, mutta pysyy Euroopassa. Kiitos. Seuraava on edustaja Lange sosiaalisten ja demokraattien ryhmästä. Kiitos puhemies. Päätösasema osoittaa sen, että me olemme valmiita neuvottelemaan. Ja me todellakin voimme saada neuvottelut ja sopimuksen aikaan yhdeksässä kuukaudessa, mutta tilanne, hyvät kollegat, on kuitenkin toisen näköinen. Tavallisesti meillä on kaksi erilaista kumppania, jotka lähestyvät toisiaan ja päästään sopimukseen standardeista ja tunnustetaan keskinäisesti standardit. Nyt meillä on jo harmonisoitu järjestelmä ja meidän pitää päättää, missä määrin me nyt sitten otamme etäisyyttä. Ja siksi tämä on hiukan helpompaakin, jos kun muissa neuvotteluissa on kolme pilaria tavallisissa neuvotteluissa, joka täytyy kuitenkin pitää mielessä. Kysymys tullien vapa- tullivapaudesta on yhteinen tavoite. Siitä varmasti voidaan neuvotella, kun varmistetaan se, että tuotteet – jotka tulevat Iso-Britanniasta -Britann, Iso Euroopan niin ovat todellakin brittiläisiä tuotteita, eivätkä tuotteita, jotka Iso-Britannian kautta muista maista tulevat Euroopan unioniin. Toiseksi, kysymys on standardeista, joita on tuotteilla ja palveluilla. Tässä meillä on olemassa selkeä sääntö, säännöstö, mitä tulee nimenomaan kuluttajasuojaan, terveydensuojaan ja SPS-standardeihin, joita, joihin ei missään tapauksessa saa puuttua. Joten tässäkin tulee varmaan olemaan helppoa päästä yksimielisyyteen. Ja kolmas pilari on kaikkein mutkikkain näistä. Totta kai on olemassa myös sääntöjä, jotka koskevat kauppaa, josta pitää keskustella jotta ei synny kilpailun vääristymistä. Eli kilpa- kysymys, jotka liittyvät siihen, että on samat työntekijöiden oikeudet, samat ympäristöstandardit, samat tukisäännöt, mikä on hyvin tärkeä, ja kysymys myös harmonisoinnusta verot verotuksen tasosta, koska muuten syntyy kilpailun vääristymistä. Näin ne voi olla, ja jos tulee mitään kilpailun vääristymistä, silloin luonnollisesti joudumme ottamaan käyttöön tulleja, jotta nämä vääristymät saadaan oikaistua. Ei voi olla niin, että kanaalin toisella puolella on polkumyyntiharjoittava saari, jolla on täysi pääsy markkinoille. Kiitos seuraava puheen edustaja Kano Renew-ryhmästä. Uh, Kiitos herra Barnier työstänne ja sanoistanne. Kun, nyt kun me, EU ja Britannia, lähdemme tähän uuteen yhte- yhteistyöhön, haluan välittää hyvin tärkeän viestin eh, Britanniaan. Tämä parlamentti ei salli sitä, että Britanniasta tulee veroparatiisi tai rahanpesula. Eh, kappale 21 sanoo, että me vakaasti uskomme, että eh, Britannia tulisi noudattaa verotus- ja eh, rahanpesusäädöksiä ja liittyen verotietojen vaihtamiseen ja verojen välttelyyn. Ja muistutan, Britannian meretakaiset alueet, Neitsytsaaret, Bermuda ja Kaimansaaret – nämä saaret, joissa ei ole, joissa ei ole lainkaan yritysveroa. Tämä on teille eksistentiaalinen kysymys. Jos me sallimme verovältelyn tai veroparatiisit, meidän elämäntapamme on vaarassa. Tämä pitää olla korkeimpia, ellei tärkein tavoite näissä neuvotteluissa. Se on edustaja Kauppamen osi ID-ryhmästä. Kiitos puhemies Aika teko pyhää. Totta kai tämä huominen, huomenna äänestettävä päätöslausumateksti onhan se nyt ihan hyvin laadittu, mutta Brysselissä äh, vielä hiljattain vuodatettiin kyyneleitä. Ja täällä toimitaan aika skitsofrenisesti. Myös komission puheenjohtaja näin tekee. Hän koko ajan puhuu tässä ystävistä, ystävistä. Te olette pyrkineet itse kolmen vuoden ajan heitä nöyryyttämään. Kolme vuotta on ollut aikaa keskustella. Olisimme voineet päästä jo paljon pidemmälle, jos joku ei olisi teeskennellyt, että Brexit ei tule koskaan tapahtumaan ja kansalaiset UKossa ovat erehtyneet. No huomenna äänestätte sitten asianmaan kanssa sopimuksesta, joka on hyvin kaukana näistä standardeista, joita vaaditaan UKlta, joten toivokaapa, että he eivät laadi sopimusta ensin Yhdysvaltojen kanssa – korvaavat näin meidän tuotteemme heidän tuotteillaan. Näinä vuosina on menetetty aikaa, siitä on haitaa heille ja tämä on teidän vastuullanne. Kiitos seuraava puheen edustaja Bourgeois ECR-ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, komissio on nyt neuvoteltava nopeasti ja järkevästi toimittava käytännönläheisesti jotta saadaan aikaan sopimus, joka vastaa tätä laajaa valtuutusta. Me luotamme täysin äh, herra Barnierin. Hän on jo tähän asti tehnyt erinomaista työtä. Kysymys on kattavasta kauppasopimuksesta ilman esteitä. Kysymys on siitä, että luodaan yhteisiä sääntöjä kaikille, mutta monilla alueilla Minulla olisi kuitenkin kysymyksiä komissiolle. Onko komissio myös tässä kykenevä yhdistyneen kuningaskunnan osalta, vai onko niitä komissio ei itse asiassa edes pysty estämään sitä, että yhdistyneen kuningaskunta esimerkiksi ei enää osallistu energiayhteistyöhön, miksi Pohjanmerellä, mikä oli se suuri virhe, ja tästä haluaisin kysyä. Seuraavaksi edustaja Scholz. Kiitos puhemies. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että on monia hyvin tärkeitä ulottuvuuksia suhteessamme Iso-Britannia, jotka nyt täytyy saada järjestykseen. Tämä on meidän tehtävämme. Ajatellen nimenomaan kansalaisia, me ajatellen taloudellista, sosiaalista, e- ekologista ja myöskin kulttuuriulottuvuutta. Siksi ei ole suinkaan kysymys pelkästään vapakauppasopimuksesta, vaan siitä, että saadaan aikaan kauppasuhteet, jotka ovat oikeudenmukaiset ja laajat. Ja kysymys on tavallaan siitä, että toteutettaisiin tämä kuin assosiaatiosopimuksen kautta ennen kaikkea. Mutta mitä tulee sitten taas energiayhteistyöhön tai poliisiyhteistyöhön tai sotilasyhteistyöhön tai, tai ilmanvalvon, ilmatilan käyttöön, nämä ovat asioita, joita ei saada vetää pois parlamentin valvonnan ulkopuolelle. Siksi vetoaisin neuvostoon, että on luotava avoimuutta, on säilytettävä demokraattiset vaatimukset. Ja haluan myöskin sanoa, että on tärkeää, että YK on kestävän tavoitteet vedetään tähän mukaan, samoin myöskin ILO-sopimukset, myöskin perusoikeudet, jotka liittyvät tietosuojaan. No, täytyy hyvin laajalti pyrkiä samaan aikaan myöskin ympäristösuojelua ja, ja tuoteturvallisuutta. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka täytyy ottaa mukaan myöskin tähän kaupan kysymyksiin. Kiitos. Seuraava puhuja on kansanpuolueen ryhmästä González Pons. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kun joku järjestää Brexitin, niin se on, tarkoitus on lähteä. Eh, ei voi olla niin, että Britannialla on enemmän mahdollisuuksia eh, ulkona kuin sisäpuolella. Eh, ei pidä nyt tätä surua ja nostalgiaa sekoittaa siihen tilanteeseen, joka meillä on. Meidän täytyy Eh, Gibraltarin kolonisaation purku eh, täytyy toteuttaa. Meidän täytyy, meidän täytyy estää veroparatiisien syntyminen, meidän täytyy puolustaa kalastasiamme ja meidän täytyy ajatella meidän eh, viljelijöitämme, meidän tuottajamme. Jos, jos Britannian poli, poliitikot ovat halunneet olla kolmas maa, niin kohdellaan heitä sitten kolmantena maana. Ja, ja ja heistä tulee siis eh, eh, tällainen aasialainen veroparatiisi meidän portillamme. I'm sorry, Mr. Patterson. Herra Patterson, luulin, että teidän puhelimessanne jäi jäljelle tällainen eh, särkyä valo. No niin. Seuraava puhuja on edustaja Pitsula sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Hola europski parlament mora jasno predstaviti svoje prioritete o Euroopan parlamentin pitää selventää nyt omia prioriteettejaan suhteessa UK hon Ja meidän pitäisi saada sopimus aikaan vuoden loppuun mennessä. Minkälainen se olisi? On selvää, että EUn ulkopuolisella maalla ei voi olla samoja oikeuksia kuin EUn jäsenvaltiolla. Meidän täytyy säilyttää niille perusvapautta ja pitää huolta EUn kansalaisten hyvinvoinnista. Ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa toivottavasti UK jatkossakin kansainvälisillä foorumeilla puolustaa, puolustaa meidän etujamme. Viittaan tässä esimerkiksi varustelun purkamiseen, ydinasekysymyksiin Iraniin ja niin edelleen. Haluan kuitenkin kiittää brittikollegoita vielä kerran heidän monivuotisesta työstään täällä ja siitä, että he auttoivat parantamaan erilaisia standardeja täällä. Nyt on aika alkaa rakentaa uutta tulevaa suhdetta brittiystävien kanssa. Etsitäänpä yhteisiä intressejä ja tavoitteita ja katsotaan, miten ne, mitä parhaiten voidaan palvella – sen sijaan, että katsottaisiin vain sitä, mikä erottaa meitä. Siksi kunnianhimoinen kauppasopimus olisi minusta tärkeää, koska se olisi oikeat edellytykset oikeudenmukaisuudelle kilpailulle. Kolmas maa tietenkään ei voi nauttia samoista eduista kuin EUn jäsenvaltio. Markkinoiden avoimuuden täytyy vastata sitä, mikä on Yhdysvallan halukkuus noudattaa EUn sääntöjä ja standardeja. On selvää, että EUn täytyy pysyä yhtenäisenä. Meidän täytyy pitää kiinni korkeissa standardeista. Me saada selkeät säännöt, jotka liittyvät valtion tukeen ja kilpailuun ja pyrkiä samaan aikaan kauppasopimus ennen kesää. Minä pahoittelen Brexitia ja edelleenkin pahoittelen sitä vastaisuudessa, mutta nyt on rakennettava uusi suhde. Seuraava puhe on edustaja David ID-ryhmästä. Vážená paní předsedající, Obávám se, že velmi mnoho nadšenců pro integrovanou Monet ovat olleet erittäin innostuneita yhtenäisestä Euroopasta ja nyt sitten tässä kuitenkin on kysymys tavallaan kostosta, mutta myöskin se, että Iso-Britannialle ei pitäisi antaa minkälaista itsemääräämisoikeutta. Iso-Britannia on kuitenkin kansainvälisen kaup- maailman jäsen eikä Euroopan tulisi tässä nyt luoda mitään esteitä. Meillä on liikenne ja maatalous tärkeänä kysymyksessä, mutta miksi internetissä harjoittava pankkitoiminnalle ei voida luoda mitään esteitä brittipankkeille ja yrityksen saada aikaan esteitä maataloustuotteiden kaupalle voi vaikuttaa kielteisesti Euroopan unioniin. Tämä me ei voisimme nyt satsoa, että emme salli polkumyyntiä, mutta jos me emme mene te myrityksiä niin neuvottelusta tulemme vahingoittamaan niin menemme Eurooppaan. on edustaja Bushadevi Java ECR-ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvä Varnie, hyvät kollegat. Nyt on loppunut tämä sirkus ja Brexit on tapahtunut. Nyt voimme ryhtyä töihin ja laatia sellaiset sopimukset, joilla voidaan taata meidän kansalaistemme oikeudet esimerkiksi kalastuksessa ja kaupassa niin, että todella tapahtuu reilua kauppaa, mutta tästä täytyy katsoa myös esimerkiksi oikeudellista yhteistyötä. Meidän täytyy olla voimakkaita neuvotteluissa, yhtä neu- voimakkaita kuin muiden maiden kanssa, joiden kanssa laaditaan kauppasopimuksia. Nyt olisi syytä lopettaa myös Gibraltarin miehitys. Ja sellainen toiminta, joka siihen liittyy. Gibraltarista on tullut rahanpesukeskus, siellä tapahtuu rikollisuutta ja siksi vaadimme komissiolta, että se ryhtyy toimiin tämän siirtomaa toiminnan päättämiseksi meidän täytyy saada kunnioitusta omalle kansakunnallemme Espanjalle. Edustaja Hybner Euroopan kansanpuolueesta. just a second, just a... Anteeksi, hetkinen. Olen pahoillani. En nähnyt herra Flanagania salissa. Annan teille puheenvuoron menettelyssä ilman puhujalistaa. Annan teille puheenvuoron menettelyssä ilman puhujalistaa. Olen pahoillani, eh, edustaja Hybner. Nyt teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you for the second chance. I would like... Kiitoksia. Eh, vapaakauppasopimus voi sisältää vain eh, eh, pienen osan eh, rahoituspalveluihin, mutta EUn e rahoituspalvelut liittyvät sisämarkkinoihin ja me tarvitsemme ekvivalenssimekanismin, joka tarjoaa samanarvoisen lähtökohdat tähän tilanteeseen ja rahoitus alan tulisi ymmärtää, miten vähän aikaa heillä on sopeutua tulevaan tilanteeseen. Me olemme, meidän, meidän täytyy myöskin tässä eh, parlamentissa paneutua ekvivalenssiin, joka on tärkeä osa rahoituspalveluiden tulevaisuutta. Me tarvitsemme eh, YK, Yhdistyneen kuningaskunnan eh, rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn viranomaisten kanssa rakentavaa yh, yhteistyötä. Ja mm, tässä parlamentissa kaikkien on oltu tietoisia, jos me haluamme saada aikaan hyvän tulevan suhteen Britannian kanssa rahoituspalveluiden alalla, meidän täytyy saada, saattaa loppuun pankkiunioni mahdollisimman pian ja rakentaa aidot, aito pääoma unioni ja, me, ja Englannin pankki ei ja Britannia ei ole että tässä se, joka päättää. Meidän täytyy pohtia eh, rahoituspalveluita ja tulevia systeemisiä riskejä. Seuraavaksi edustaja De Castro SJD-ryhmästä. Grazie, president. Kiitos, puhemies. Ja hyvä pääneuvottelija Barnier. Nyt kun on koettu viimeitä hetkiä Euroopan historiassa, nyt meillä on velvoite tehdä kaikkemme, jotta voimme taata kansalaisillemme ne tulokset, joita on saavutettu integraation 45 vuoden aikana. Meidän täytyy myös turvata suhteemme UK ja pyrkiä siihen, että pidetään kunnianhimon taso yhteiskunnallisissa, ympäristöllisissä ja muissa normeissa. Meidän täytyy välttyä siltä riskiltä, että UKsta meidän markkinoillemme tulevat esimerkiksi maataloustuotteet olisivat jonkinlainen Trojan hevonen ja aiheuttaisivat haittaa markkinoillamme. Meillä on yhteinen kulttuuriperintö UK kanssa ja tähän liittyy myös laadukkaat maataloustuotteet ja meidän laatutuotteidemme pitää jatkossakin saada sama suoja kuin tähän asti. Täytyy varmistaa siltä, että Brexitin jälkeen ei synny mitään tyhjiötä, vaan entistä voimakkaampi ja kestävämpi Eurooppa, joka voi suojella omia kansalaisiaan. Sanoiko edustaja Andrews eh, uudistuva Eurooppa-ryhmästä? Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Minä hyvin sekavin tunteen esitän tämän puheenvuoroni